turska, silakka ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma. Ja annan puheenvuoron Rova Bienkovskalle komission nimessä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puhemies. Arvon jäsenet. Euroopan komission ja komissaari äh, äh, vastuussa olevan komissaarin puolesta haluan kiittää esittelijää, varjoesittelijöitä ja kalastusvaliokuntaa kaikesta siitä, mitä äh, ylämainitut ovat tehneet, jotta olemme saaneet yhteisymmärryksen äh, monivuotisesta suunnitelmasta, joka koskee turskasilakka- ja kilohalikantoja äh, ja näitä hyödyntäviä kalastuksia Itämerellä. Tämä on ensimmäinen laatuaan. Tämä on ensimmäinen <clears throat> monivuotisten suunnitelmien Uh, uuden sukupolven sopimus. Tässä saamme uusia välineitä yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisen toteuttamiseksi ja sen kunnianhimoisimpien elementtien, ähm, elementtien toteuttamiseksi niin, että lopetetaan äh, kalojen poisheitto. Äh, tämä on erittäin tärkeä puitteisto hajautetulle äh, kalastus kalastuksen hallinnoille. Kutsumme tätä alueellistamiseksi. Alusta, ä, äh, alueellistaminen mielessäni haluan myös muistuttaa julkilausumasta, äh, julkilausumastamme, joka koskee alueellista yhteistyötä. Kun delegoituja säädöksiä hyväksytään ä, äh, tämän suunnitelman alueellistamissäännösten mukaisesti niin komissio kunnioittaa perusasetusta, e, erityisesti artiklaa 18, ja mm, tulee toteuttamaan jatkossakin alueellistamishanketta tältä pohjalta. Tämä suunnitelma on eri toimijoiden yhteistyön tulosta ja tähän kuuluu monia sidosryhmiä. Tämä prosessi on ottanut huomioon myös Itämeren kalastuselinkeinon ja Itämeren maiden ministeriöiden toiveet. Tuloksena on sopimus, joka on ottanut huomioon kaikkien sidosryhmien päähuolenaiheet. Molemmat lainsäätäjäosapuolet ovat saaneet aikaan yhteisymmärrän, jonka avulla meillä on nyt suunnitelma tästä monivuotisesta suunnitelmasta. Tämä on äärimmäisen tärkeää, kun ajatellaan muitakin merialueita, koska Tällaiset suunnitelmat voivat mahdollistaa kestävän pitkän tähtäyksen kalastuksen hallinnoinnin. Odottelen mielenkiinnolla uusia ehdotuksia ja teidän näkemyksiänne niistä. Kiitoksia. Keskustelu Kakoon Edustaja Valiessa, kaksi minuuttia. Thank, you, Madam Chair. Uh, thank you, uh, Madam Commissioner. Kiitos äh, puhemies, äh, komission jäsen. Tämä on nyt äh, ensimmäinen ohjelma uuden kalastussopimuksen alla ja tätä jouduttiin taistelemaan kovaa ja parlamentti joutui tekemään paljon periksiantoja. Teimme sen luottaen siihen, että luvatut äh, järjestelmät kuitenkin pitäisivät äh, kalakannatta kunnossa Itämeressä. Tämä uusi suunnitelma on toimeenpantava välittömästi niin, että vuodelle 2017 tulee kiintiötä. On tärkeää, että EU-toimielimet toimivat vastuullisesti ja osoittavat nyt, että sitoumus näihin periaatteisiin on vielä olemassa. Euroopan parlamentti osoitti sitoumustaan kestävään kalastukseen EU:ssa samoin kuin äh, myös kalastusalan tulevaisuuteen. Ja pyytäisin neuvostolta ja komissiolta samaa. Minulla on kaksi kysymystä. Komission ehdotukset seuraaviksi vuosiksi äh, liittyen Itämeren kalastukseen, liittyvätkö ne täysin äh, tieteellisiin todisteisiin ja tähän hallintasuunnitelmaan Onko mitään skenaariota tälle uudelle hallintasuunnitelmalle, hoitosuunnitelmalle, että sitä käytetään? On tärkeää, että nämä uudet säännöt tulevat käyttöön välittömästi sen vuoksi, että läntinen turskakanta, sen tilanne on huolestuttava, se on ollut suuren paineen alainen ja neuvosto ei ole noudattanut tieteellistä neuvoa ja tämä on nyt johtanut siihen, että tiedemiehet haluaisivat lopettaa koko tämän kalastuksen. Onneksi tämä uusi hoitosuunnitelma Itämerellä, siinä on uusia sääntöjä ja turvalausekkeita, joilla voidaan hoitaa tilannetta. Kymmenen kuukauden vanheiden neuvo- vaikeiden neuvotteluiden jälkeen komission ja neuvoston kanssa nämä neuvottelut antoivat meille nyt loppujen lopuksi suunnitelman, joka kunnioittaa Itämeren perussääntöä, kalastusta koskevaa perussääntöä. Ja nyt tällä, tällä hetkellä voidaan hyvällä ja kestävällä tavalla, myös taloudellisesti kestävällä tavalla kalastaa Itämerellä. Ja nyt me toivomme, että tämä hoitosuunnitelma täytäntöön pannaan. Kiitos. Edustaja Rodust, kaksi minuuttia. Sosialisti. Kiitos. Nämä olivat intensiivisiä neuvotteluja, ne kestivät pitkään. Huomenna äänestettävissä oleva teksti monivuotisesta suunnitelmasta, joka liittyy uudistettuun yhteisen kalastuspolitiikkaan, on lopputulosta kahdeksasta trilogista. Se vaati energiaa, jotta neuvoston ja parlamentin väliset erot saatiin tasoitettua. Nämä erot minusta eivät, niin ei olisi tarvinnut olla niin suuria, jos heti oltaisiin pitäydytty uudistuksissa. Haluaisin esittelijä Herra Valjesaa työstään ja toimintavastaan kiittää. Tämä johti siihen, että parlamentin kanta löytyi siitä yhteisesti. Parlamentti, komissio ja neuvosto olivat kymmenessä kuukauden kymmenen kuukautta neuvotteluissa meidän jatkuvasti erityisessä suhteessa. Siitä sovittiin näistä kalakuolleisuuksista. Sopua ei löytynyt pitkään. Parlamentilla on selvä viesti, kun se meni neuvotteluihin. Perusasetuksen säännöksiä pitää panna täytäntöön. Neuvosto kieltäytyi tästä ja puhui joustosta, ja kieltä joustosta. Lopuksi saatiin kompromissi, mitä tulee näihin arvoihin. Tulimme neuvostoa vastaan. Joustoa on nyt tietyin ehdoin. Parlamentti kuitenkin halusi lisää turvallisuusmekanismeja. Huomenna positiivisen tuloksen, äänestystuloksen jälkeen meistä tämä monivuotoinen suunnitelma sitä, se pitää alkaa lokakuussa, eli neuvoston pitää tulevina päivinä hoitaa käytännön asiat, jotta tämä asetus viimeistään lokakuussa, elokuussa menee virallisen lehteen, sillä Itämeren suunnitelma juhlikohta päivänsä Turskalla menee erittäin huonosti Itämerellä ja myös kalastajilla. Vain uusi Itämeren monivuotisen suunnitelma voi auttaa. Sen takia sen pitää päättää, sen, pit, se pitää olla perustana kiintiön lokakuussa. Jos ajatellaan nykytilannetta Itämerellä, niin olen tyytyväinen, että meillä on nyt tämä suunnitelma, joka on saanut EMFSstä, jotta nämä kalastuskiintiöt on saatu sovittua. Minusta Itämeren suunnitelma on hyvä lähtökohta kestävälle kalastuksen hoidolle kestävä siten, että se on taloudellisesti sosiaalisesti kannattava muun muassa. On hyvä, että nykytekstissä on selvät rajat joissa kalastusministeriön pitää pitäytyä. Se varmistaa ekologisen kestävyyden pitkäaikaisesti. Ekologisuus tarkoittaa minusta myös sitä, että taataan taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Minulle tämä suunnitelma on ratkaiseva askel kohti ja puhemies keskeyttää puhujan. Vielen dank. Merci, Madame Rodust. Kiitoksia, edustaja Rodust. Edustaja Hots, minuutti 30 pani przewodnicząca! wieloletni plan zarządzania stadami. kiitoksia kovasti puhemies <clears throat> monivuotinen hoitosuunnitelma näille lajeille on äärimmäisen tärkeä asia. Se on tärkeä alueen, alueella kalastetuille kaloille. Tämä on aivan uudenlainen suunnitelma, uuteen kalastuspolitiikkaan perustuva sellainen. Tämä on siis monivuotinen hoitosuunnitelma, jossa ottaa huomioon eri lajien erityispiirteet ja sen, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Itämeren biodiversiteettiä täytyy rakentaa uudestaan entiselle tasolleen tieteellisen näytön perusteella. Pari kommenttia. Te haluatte alueellisen lähestymistavan, mikä on tärkeää. Tietty, tietyt alueet tulisi sulkea kalastamiselta, jotta kalan poikasia voidaan suojella – kalastus voitaisiin kieltää myös tietyiksi ajoiksi, ajanjaksoiksi, jos sille on perustellut syyt. Niin kutsutun teollisen kalastuksen rajoittaminen voisi olla yksi mahdollisuus. Ja jos Puolaan rakennetaan Itämeren rannikolle tuulivoimaloita, niin eihän se tietenkään sitten ole paras, paras mahdollinen asia kalastukselle. Kiitoksia kuitenkin tästä kertomuksesta. Kaksi minuuttia, edustaja Turvalts. Ärade fru talman, fru kommissionär. Arvoisa rouva puhemies, komission jäsen, minusta tämä piti olla yksinkertainen neuvottelu, mutta sitä se ei ollut. Haluaisin aloittaa kiitoksella kahdelle henkilölle ensinnäkin Jarek Valjessa. Hän katsoo varmasti jalkapalloa tällä hetkellä. No, mutta meillä on nyt erittäin hyvä tulos tässä. Ja kiitos myös totta kai Rodust, edustaja Rodustille, joka varmisti alun alkujen jo, kun yritimme panna täytäntöön tämän politiikan eurooppalaiselle kalastukselle, niin sille avainrooli varmistettiin. Hän oli tässä tärkeä tukihenkilö, jos ajatellaan meidän kantamme neuvottelussa. Kiitoksia tästä. Miksi tämä on niin hankalaa? Se oli hankalaa, koska Itämerellä olosuhteet ovat sellaiset, että meillä on hyvin haavoittuvainen lähes sulkeutunut sisämeri. Ja siellä on alhainen suolapitoisuus muun muassa. Ja meillä on eri intressejä siellä. Saatellaan Itämeren rannikkovaltioita. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kaikki kokoonnuimme yhteen. Ja ensimmäinen kerta on vaikeampi. Oli erilaisia intressejä, oli teknisiä vaikeuksia. Ja kalalla on kummallinen kyky olla aina noudattamatta meidän direktiivejämme tai meidän ohjeitamme. Yksi ongelmista, joka meillä oli, oli se, että kilohaili ja silakka kulkevat samoissa parvissa, joka on vaikeuttaa kalastamista. Mutta me olemme päässeet tavoitteeseen ja toivomme, että tämä tavoite toimii myös muissa alueellisissa sopimuksissa. Me tiedämme, että sopimuksissa oli mukana näkymättömiä muita kalastusintressejä, jotka vaikeuttivat näitä neuvotteluita, mutta vielä kerran kiitos. Merci, monsieur. Kiitos. Sitten edustaja Haasekamp. Puolitoista minuuttia. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Kiitos eh, puhemies. Kukaan ei minun mielestäni voi olla täysin eh, iloinen tästä monivuotisesta kalastussuunnitelmasta Itämerelle, koska tämä ei suojele kalastajia eikä se suojele kaloja. Tämä eh, suunnitelma nostaa suurinta sallittua kestävää enimmäistuottoa ja tämä ei ole mitään muuta kuin oikeastaan haluamista. Eli se kala, määrä, mitä nyt on, niin eh, sitä ryöstökalastetaan. Ja eh, kalat eivät ole mitään elottomia olentoja myöskään. Nekin voivat tuntea kipua ja pelätä. Ja se, että on eh, nostettu tätä kestävää enimmäistuottoa, siitä voin sanoa ainoastaan, että se on yhtä kuin ylikalastus. Ja sen vuoksi tämä heikentää koko Itämeren suunnitelmaa sekä YKPtä. Ja sillä tavalla ihan rakenteellisesti tyhjennetään koko merta. Ja suurin osa minun kanssani vastusti tätä ylikalastussuunnitelmaa ja olen hämmästynyt siitä, että te suun... nyt puolustatte tätä suunnitelmaa. Minä en sitä tee. Kollegat, voisitteko te huomenna lähteä iloisesti kilistämään champanjalla, kuten esittelijä on meidät huomenna kutsunut tekemään? Jos äh, kaikki koko Eurooppa tätä haluaa, niin silloin me tyhjennämme kaikki meret ja minusta meidän ei pitäisi siihen mennä. Siitä huolimatta sen lisäksi olen sitä mieltä, että kaikki maatalous- ja kalastustuet pitäisi poistaa. Kiitos edustaja Engström, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen, arvon kollegat, haluaisin aloittaa kiittämällä äh, komissiota kaikesta tästä työstä, samoin kuin kollega Valesa Tämä on ensimmäinen eh, hoitosuunnitelma, jossa yhdessä asetetaan rajat sille, kuinka paljon me saamme kalastaa. Neuvottelut olivat kovat ja olen pettynyt siitä, että emme päässeet loppuun asti, kun me yritimme puolustaa eh, parlamentin erittäin kunnianhimoista eh, suunnitelmaa. Merihän ei ole mikään akvario, jossa kaikki tekijät voidaan tarkastaa. Ja sen lisäksi Itämeren tilanne on muutenkin hankala. Ja tämä epävarmuus tarvitsee tällaisia turvamarginaaleja suurimmalle sallitulle pyyntimäärälle. Me tarvitsemme merta, jossa on elinkykyiset kalakannat, joten me emme voi koko ajan kalastaa suurinta sallittua pyyntimäärää, vaan meidän täytyy olla matalammalla tasolla. Eli äh, oikeastaan enemmän tässä puhuttiin näissä neuvotteluissa sitä, kuinka paljon saa äh, kalastaa suurimman sallitun pyyntimäärän ylitse ja kuinka paljon. Siksi minä en voi suositella ryhmälleni, että me äänestäisimme tämän puolesta, koska se ei pitäydy niissä äh, rajoissa, mitä annetaan EUn kalastuspolitiikan perusasetuksessa. Me olemme ottaneet mukaan tähän tiettyjä mekanismeja ja nyt tulee ensimmäinen testi, koska kolme viikkoa sitten me saimme hälyttävän raportin äh, läntisestä Itämeren tilanteesta, Turskan tilanteesta. Joten pallo on nyt komission jäsen Vellalla. Komission pitää tehdä uusi ehdotus uusille kalastuskiintiöille tämän Itämeren suunnitelman pohjalta. Ja jotta suojeltaisiin Tursk kantaa Itämeressä, oletan, että komissio ehdottaa uusia kiintiöitä. Meidän täytyy lopettaa ylikalastus Euroopan vesillä. Ja on erittäin tärkeää, että EUn toimielimet kunnioittavat ja noudattavat niitä päätöksiä, joita me teemme, eivätkä vain vedä mattoa alta ja tee ristiriitaisia päätöksiä. Se, että kielletään ylikalastus ja samanaikaisesti sallitaan se, niin se on minun mielestäni kaksinaamaista. Kiitos. Monsieur Matu. Kiitos. Edustaja Mato, minuutti. Kiitoksia kovasti, puhemies, arvon komissaari. 31 ähm, puheenvuoroa, jotka kaikki ovat enemmän tai vähemmän katastrofaalisia. No, meidän täytyy jollain tavalla pitää huoli siitä, että saamme kestävän järjestelmän. Tämä monivuotinen hoitosuunnitelma on juuri sellainen. Se, mistä keskustelemme tänään, on erittäin tärkeää, jotta saamme Pohjois-Euroopan vesille esimerkin kaikille muillekin alueille suunnittelusta, hoitosuunnitelmasta. Me puhumme kalan kalojen kuolevuudesta, biomassasta, kiintiöistä, mutta kaikkein tärkeintä on se, että jokainen instituutio ymmärtää, minkä, mikä tehtävä sillä on tämän monivuotisen hoitosuunnitelman toteuttamisessa. Nämä ovat monivuotisia suunnitelmia, joissa otetaan huomioon koko ongelman kaikki ulottuvuudet ja pyritään taata se, että kalastusvesiä voidaan hyödyntää kestävällä tavalla. Minuutti 30 edustaja Serrao Santos. Kiitoksia rouva puhemies rouva komission jäsen haluaisin onnitella esittelijää, edustaja Valeissaa, edustaja Rodustia ja haluaisin myös onnitella varjoesittelijöitä, jotka monia kuukausia tekevät töitä, jotta parlamentin kanta voitaisiin mahdollisuuden merkeissä saada heijasteltua loppuversioon jätin muutamia tarkistuksia mielestäni. Ratkaisu, jonka tulemme löytämään, tulee antamaan panostuksen siihen, että löydetään, että säilytetään nämä kalakannat, kyseiset kalakannat ja saadaan pidettyä biomassaa, joka sallii kestävän tason kestävän lähestymistavan pitäisi innoittaa meitä myös muillakin maatilaisilla alueilla. Se mitä tarvitaan on, että jatkuvalla tavalla pitää tarkistaa, josko YKPn tavoitteet ovat oikeanlaiset. Pitää siis painos, korostaa sitä, että Välimerellä on vaikeuksia valtavasti eurooppalaisia aluksia, jotka eivät toimi kestävällä tavalla, pitää taata väestöille ja kalastajille, että kannat ovat kestävällä pohjalla, niiden ruokintaa pitää pitää yllä, joten kirjallisesti tarvitaan suojeltuja merialueita, muun muassa Tämä on välttämätön väline, jos emme harjoita ennaltaehkäisyä politiikkaa, niin me tulee hankaluuksia paistella negatiivisia vaikutuksia vastaan. Kiitos. Kiitos seuraavaksi edustaja. Kiitos. Me puhumme Itämeren kalastussuunnitelmasta joka esiteltiin eh, lokakuussa 2014 ja 2015. Siitä on neuvoteltu ja nyt vihdoinkin meillä on eh, sopimus. Tämä oli pitkä, erittäin pitkä tie ja tämä oli oikeastaan tälle parlamentillekin monivuotissuunnitelma. Ja nimenomaan kun puhutaan Pohjanmerestä, niin meidän täytyy toimia tässä nopeammin. Me olemme eh, vaatineet tietynlaiset puitteet, joiden sisällä jäsenvaltiot saavat päättää kalastuskiintiöistä. Ja tämä oli erittäin tärkeää, koska meillä on hyvin paljon tällaista sekakalastusta. Ja tällä tavalla me voimme nyt kestävällä tavalla kalastaa ja kaikki kalakannat voivat sitä kautta paremmin ja sitä kautta koko kalastuselinkeino voi paremmin. Haluaisin kiittää kollega Valesaa erittäin tiukoista neuvotteluista, joiden lopputulos oli hyvä. Kiitos. Pour une minute également, Madame Bilbao. Kiitos edustaja Bilbao. Seuraavaksi. Gracias, presidenta. Quiero felicitar... Kiitoksia kovasti puhemies. Haluaisin onnitella edustaja Valesaa ja neuvottelutiimiä siitä, että saitte aikaan tämän monivuotisen hoitosuunnitelman Turskalle, Silakalle ja kilohaille. Toivon, että vastaava avoimuus ja tavoitteellisuus vallitsee myös siinä vaiheessa, kun asetetaan kiintiöitä. Neuvosto ö, ö, oli aika vastahakoinen tiettyjen ö, ehdotusten suhteen. Älkäämme kuitenkaan unohtako sitä, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät täytä Lissabonin sopimuksen velvoitteita, asettavat mm, vakavia panevat vakavalla tavalla kapulla sen yhteisen kalastuspolitiikan toteutumisen kannalta. Ne, jotka ovat aktiivisia sektorilla, ovat tällaisen toiminnan uhreja. Ja siksi on hyvä, että meillä on tällainen yleinen hoitosuunnitelma. Se on hyvä merelle, meren tasapainolle ja myös kaloille. Ja niille, jotka elävät merestä. Edustaja Torres Martínez, minuutti. Gracias. Kiitos, rouva puhemies on hyvä analysoida kalastuksen tilaa kokonaisuudessaan ja lajeittain. Nyt biodiversiteettiä pitää kuitenkin parantaa ja haluamme sanoa, että on tärkeää, että kaikki toimet vastaavat alueiden erityispiirteisiin ja ihmisten erityispiirteisiin se valitettavasti kalastajien tarpeet. Niitä ei välttämättä ota huomioon EU-politiikoissa kalastajamme laitteet, joita he käyttävät, niiden pitää olla poliitikkojen keskiössä. Olisi välttämätöntä noudattaa heidän elintapaansa, heidän kulttuuriaan. Ei voida ottaa käyttöön kalastuspolitiikkaa ottamatta huomioon kalastajia ja muita ihmisiä. Heidän tulevaisuutta pitää taata, pitää tehdä askel kohti hallinnointia, joka ottaa paremmin huomioon heidät ja joka on kestävämpi. Meidän pitää olla tarkkaavaisempia suhteessa näihin, näihin signaaleihin tietyt alukset eivät saa kalastaa liikaa, ne jotka noudattavat, kun merta he pitää pystyä elämään kalastuksesta. He ovat tarkemmat. Minuutti, edustaja Kuun. Kiitos äh, puhemies minä haluaisin myös kiittää äh, kaikkia neuvottelijoita. Tämä on hyvin käytännöllinen äh, suunnitelma, jolla saatiin monivuotinen äh, hoitosuunnitelma Itämerelle ja se antaa myös suunnitteluvarmuutta kalastajille. Samoin kuin me olemme kuulleet myös tästä taloudellisesta puolesta. Ja se kestävä enimmäistuotto se, kuinka kauan tämä kestää tällaisen biologisen kiertokulkun? niin se on vähintään 5-6 vuotta. Ja sen vuoksi täytyy olla mahdollista, että meillä on ihan selkeät kriteerit, kuten esimerkiksi millä voidaan antaa kalastukselle selkeä tai ainakin tietty suunnitteluvarmuus. Tässä on muutettu tiettyjä asioita, jotka ovat tuoneet mukanaan tiettyä byrokratiaa, esimerkiksi näiden meripäivien poisjättäminen ja mahdollisuus, kun alusta ei enää käytetä, kun se romutetaan, että kalastaja saisi siitä korvauksen. Kiitos. Kiitos edustaja Marinio Epinto, minuutti. Kiitoksia kovasti. Minä olen tyytyväinen tähän hoitosuunnitelmaan. Viimeisin hän hyväksyttiin vuonna 2008. Ja kaikki tietenkin haluavat, että tämä suunnitelma on menestyksekäs. Erityisesti tietysti esittelijät. Komission olisi kuitenkin tullut olla kunnianhimoisempi esityksessään, koska tällä hetkellähän meillä on vaakalaudella näiden lajien elpyminen Itämerellä. Yhteisen kalastuspolitiikan tulisi myötävaikuttaa kaikkien lajien suojeluun ja ylipäänsä meriympäristöä täytyy suojella, koska vain tällä tavalla voimme saavuttaa tavoitteen, nimittäin kestävän enimmäistuoton. Se on koko tämän politiikan kärkeen tavoite. Minun maassani mm, suuri osa väestöstä elää kalastuksesta ja meidän täytyy tehdä osamme meidän täytyy edes auttaa merien hyvinvointia. Kiitos. Edustaja Scholz, minuutti. Danke, Frau Präsidentin, liebe Kollegen. Kiitos, rouva puhemies, arvon kollegat. Itämeren monivuotisen suunnitelman myötä vihdoinkin kalastajat myös minun vaalipiirissä Mecklenburg etupommerissa ja Holstenissa saavat äh, ennustettavuutta. Nyt on tasapainoisempi ja kestävämpi kalastuskantojen kalastus YKPn myötä mahdollista Vasemmisto myös tukee tätä pitkän aikavälin ekologista ja ekonomista kalastusta. Lisäksi ISES-neuvosto ehdottaa, että kiintiöitä lasketaan Turskalle, itä, läntiselle Itämerelle ja allekin 25 prosentilla tämän myötä pitkän jatku, jatkunut vääränlainen käytäntö, joka on tieteen vastaista, voi päättyä. Ja näin ollen voidaan sitten panna täytäntöön monimuotoisuusohjelmaa kunnolla. Tämän myötä jatkossa näin ei enää tehdä. Nyt vihdoinkin tämä tavoite pannaan täytäntöön, että kalastetaan niin paljon kuin mitä voi kasvaa lisää. Ja sosiaalinenkin aspekti otetaan huomioon nykymuodossa. suunnitelma tarkoittaa sitä, että tu- tuetaan kalastajia ja se on rannikon työllisyyden kannalta. Kiitos. Nous le catch the eye avec... Menettelymän puhuja luettelua kolme puheenvuoropyyntöä edustaja Caputo. Grazie. Kiitoksia puhemies. Tämä monivuotinen hoitosuunnitelma on perusta tärkeimpien Itämeren kantojen e, e, elvyttämiseksi. Yhteinen kalastuspolitiikassa meidän täytyy olla Ähm, johdonmukaisia ja taata se, että äh, kantojen elvyttäminen perustuu tieteelliseen näyttöön. On tärkeää, että otamme huomioon niiden näkemykset, jotka tuntevat parhaiten äh, alueen erityispiirteet ja myös kalastuskäytänteet. Meillä on, <clears throat> tämä, tämä suunnitelma tulee olemaan esimerkkinä muille monivuotisille hoitosuunnitelmille muilla alueilla. Tämä osoittautunee hyväksi kantojen kestävyyden kannalta, koska se lähtee siitä, että noudatetaan ennaltaehkäisevää periaatetta ja kalastusta toteutetaan kestävän enimmäistuoton pohjalta. Kiitos. Kiitos. Edustaja Marias. Kiitos puhemies. Alankomainen puheenjohtajamaana on tehnyt väliaikaisen sopimuksen, jossa haluttiin määritellä monivuotis äh, hoitosuunnitelma kolmelle kalalle, turskalle, silakalle ja kilohailille. Kansainvälisen äh, lainsäädännön mukaan kuitenkin kalakantojen hyödyntäminen ei vastaa tätä, eli kansainvälisiä sopimuksia ja sen vuoksi EUn täytyy huolehtia näiden kantojen hoidosta ja siitä, että niitä kalastetaan näiden suunnitelmien mukaisesti. Mutta komission jäsenen pitäisi katsoa myös tuonne etelään päin ja vahvistaa kalastajien asemaa siellä. Kreikan kalastajat eivät enää selviä siitä, mitä heille, heidän harteilleen se, se, sel, sel, selytetään. C'est clair, comme chaque fois. <laughs> Exactement, le trio. Seuraava puhuja. Kiitos puhemies. Ensinnäkin onnittelen kollegoitani kahdeksan trilogin jälkeen he pääsivät sopuun ja nyt on monivuotinen suunnitelma Turskalle, sillä Kalakalihallikalle Itämeri on hyvä esimerkki, jota seurata. Itämeri on sulkeutunut meri ja tarvitaan monivuotisia hallintosuunnitelmia, mutta haluaisin mainita toisen asian. Kirsti pitää laatia toisenlainen monivuotinen suunnitelma Adrian meren kalakannoille. Tämä tarvitaan niin pian kuin mahdollista. Jotkut sanovat, että olisi pitänyt olla kielto tiettyjen lajien kalastamiselle Itämerellä. No ehkä oli liian myöhäistä tietyille kalalajille. Adrian merellä mielestäni komissio ja me, meidän pitää aloittaa nyt työskentely. Täältä puuttuu edustaja Kelly. Olkaa hyvä. Ei sittenkään. Nyt sitten Rova Pienkovska, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluan tietenkin kiittää edustajia kommenteista, puheenvuoroista ja tietenkin välitän kaiken tämän tiedon ja kysymykset myös komissaari Vellalle ja kysymyksiin vastataan aikanaan. Haluaisin hyvin lyhyesti kuitenkin puuttua pariin seikkaan. Ensinnäkin haluaisin toistaa sen, että Itämeren monivuotinen hoitosuunnitelma on ensimmäinen tämän uuden sukupolven suunnitelmista ja uusia ehdotuksia muille kalastusalueille tulee pian. Ja tehän tiedätte, että komission velvoite on laatia ehdotuksia voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Kun ajatellaan Itämeren kalastusmahdollisuuksia, niin yleensä niitä rukataan syyskuussa niin, että voidaan valmistella lokakuun kalastusneuvostoa. Jos uusi monivuotinen hoitosuunnitelma on tuolloin voimassa, tällä hetkellä hän, molemmat lainsäätäjät yhdessä ovat vastuussa asiasta, niin silloin meidän ehdotuksemme perustuu nimenomaan tähän suunnitelmaan. Joten me toivomme, että näin tulee tapahtumaan ja me vahvasti kehotamme neuvostoa ja parlamenttia järjestämään yhteisen allekirjoitustilaisuuden, jotta tämä olisi mahdollista. Ja sitten, mitä tulee suunnitelman turvatakeisiin, niin komissio tulee käyttämään olemassa olevia sääntöjä hyväkseen. Eli tässä oli oikeastaan kaikki, mitä minulla oli sanottavana. Niin kiitoksia puhemies, kiitoksia jäsenet. Merci beaucoup, madame. Kiitoksia kovasti. Näin saamme keskustelun päätökseen.